Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Jatkamme kokoustamme. Ja seuraava kohta esityslistalla koskee neuvoston ja komission lausumia EUn liittymisestä ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja perusoikeuksien suojelemiseksi tehtyyn yleissopimukseen. Ensimmäinen puhuja on López Garrido, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ateenassa on tänään kolme henkeä menettänyt ensimmäisen ihmisoikeutensa, nimittäin henkensä. Se johtui väkivaltaisista teoista, jotka tuomitsemme täysin tiukasti. Espanjan neuvostopuheenjohtajan valtio tässä omenaisuudessaan haluaa osoittaa, antaa suruvalittelunsa uhrin, perheille, uhrien perheillä ja yhtyy parlamentin puhemiehen lausumaan. Nyt puhumme juuri ihmisoikeuksista ja liittymisestä Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Kuten sanoin, yksi ihmisoikeuksista on juuri oikeus elämään ja fyysiseen koskemattomuuteen. Euroopan unioni pohjautuu ihmisoikeuksille ja vapauksille koko kehityskulkunsa aikana on aina teksteissä viitattu perusoikeuksiin ja perusvapauksiin. Niiden huipentuma onkin Lissabonin sopimus. Lissabonin sopimuksessa ensinnäkin ensimmäistä kertaa Euroopan historiassa otetaan mukaan perusoikeuskirja, joka koskee Euroopan kansalaisia ja joka on oikeudellisesti sitova. Lisäksi siinä todetaan unionille ja elimille, että uni, uni tulee liittymään Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Joten kyseessä on todella huipentuma. Takana on poliittinen kulttuurinen, oikeudellinen kehityskulku ihmisoikeuksien alalta. Ja EU ottaa nyt ihmisoikeudet toimintansa ytimeen. Siksi meistä tuntuu erityisen tärkeältä, että Euroopan unioni on jo aloittanut menettelyn, jonka kautta se voi aikanaan allekirjoittaa Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen. Se merkitsee muun muassa sitä, että hyväksytään tuomioistuimen oikeudenkäyttö Strasbourgissa. Ja se merkitsee myös kansalaisten oikeuksien laajenemista ja se tuo mukanaan eri ihmisoikeus- ja vapausjärjestyksien lähentymistä kussakin Euroopan maassa, demokraattisessa maassa, niin puolustetaan ihmisoikeuksia ja tarjotaan tiettyjä takeita. Nyt unionin, äh, unionissa on yksi järjestelmä ja sitten meillä on tämä yleissopimuksen luoma järjestelmä, johon kuuluu myös muita eurooppalaisia maita, jotka eivät välttämättä kuulu Euroopan unioniin. Kyseessä on nyt näiden oikeusjärjestelmien konvergenssi. Ja tämä tulee huipentumaan EUn yleissopimuksen allekirjoittamisella. Komissio 17.3. esitti suosituksensa neuvottelujen aloittamiseksi, jotta EU voisi liittyä yleissopimukseen. Tuon jälkeen neuvosto on tehnyt kaiken sen, jotta neuvottelumaan valtuuksia saataisiin nopeasti kehitettyä parhaillaan työryhmä työstää kestosneuvotteluja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. Neuvosto on ottanut tarkkaan huomioon pöytäkirjan kahdeksan valtuutukset. Se on oikeudellinen viitekehys. Siinä esimerkiksi mainitaan unionin mahdollinen osallistuminen yleissopimuksen valvontaelimiin tai Siinä puhutaan myös muista elinten ominaisuuksista tai tarpeesta nimettää aikanaan eurooppalainen tuomari ihmisoikeustuomioistuimeen. Todetaan myös, että tämä parlamentti voi osallistua Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokoukseen ja sekä ne, myös ministerineuvosto silloin, kun käsitellään ihmisoikeusasioita. Neuvosto on seurannut tarkkaan keskusteluja ja kuulemistilaisuuksia, jotka on järjestetty tässä parlamentissa tämän vuoden maaliskuussa. Ja se ottaa tarkkaan huomioon Euroopan parlamentin ilmaisemat kannat, jotka ovat mietintö luontonnossa, jonka esittelijänä on äh, Hauregi Kingagal ja vielä kolmas kollega äh, neuvostoon. Vaikutelma on se, että neuvotteluvaltuudet joiden laattiminen on pitkällinen projekti, mutta ne varmasti saadaan valmiiksi ennen tämän kauden loppua. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia neuvostolle ja seuraavana komission Redding. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, kollega Rein on jo ilmaissut komission kannan ja surun valittelut Kreikan katastrofista. Näin voisimme sitten tarkastaa sitä, millä tavalla voimme viedä työtämme eteenpäin, sillä se on erityisen tärkeää, kun haluamme viedä tätä perusoikeuksien suojaa eteenpäin Euroopan unionissa. Euroopan yleissop- ihmisoikeusyleissopimus, joka sisältyy Lissabonin sopimukseen, ei ole mikään vaihtoehto. Se on tavoite tai ikään kuin kohtalo, aivan kuten puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja totesi. Mutta tämä on vain yksi niistä neljästä elementistä, joka on osa erittäin kattavaa perusoikeuspolitiikkaa Euroopan unionissa. Ensinnäkin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano ja perusoikeuskirja on nyt laillisesti sitova. Se on kaikkein nykyaikaisin ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksia koskeva lainsäädäntö koko maailmassa. Siinä on poliittiset oikeudet ja juridinen varmuus, ja se sisältää kaikki ne oikeudet, joita perusoikeuskirjassa on. Näiden oikeuksien merkitys ja soveltamisella on sama kuin perusoikeuskirjassa, mutta tässä mennään pidemmälle. Niissä nähdään esimerkiksi perusoikeuksien kolmas sukupolvi, tietosuoja, avoin ja hyvä hallinto ja suojan taso, jota tarjotaan. Sen täytyy olla vähintään yhtä korkea kuin aiemmin. Jo, monissa tapauksissa siinä mennään jopa pidemmälle. Toiseksi perusoikeuksia viedään eteenpäin jo Tukholman ohjelmassa, jossa asetetaan äh, suuntaviivat oikeudenvapauden ja turvallisuuden alueen kehittämiseksi Euroopaksi. Ja kolmanneksi luodaan uusi perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskeva osio, joka osoittaa, miten tärkeää komissiolle on se, että vahvistetaan toimia tällä alueella. Ja sitten EUn liittyminen yleissopimukseen, mikä merkitsee sitä, että kaikki henkilöt, jotka väittävät, että ovat joutuneet ihmisoikeusrikkomuksen kohteeksi, esimerkiksi toimielimen taholta voi viedä tämän asian Strasbourgin ihmisoikeusistuimeen. Ja siihen sovelletaan samoja säännöksiä kuin ö, kiistoihin, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin. Poliittisesti katsoen se merkitsee sitä, että Euroopan unioni vahvistaa sen, että järjestelmän tärkeä rooli, jolla suojataan ihmisoikeuksia Euroopassa laajentuneessa Euroopassa, ei siis pelkästään Euroopan unionissa, on olemassa. Ja liittyminen tähän yleissopimukseen merkitsee sitä, että Euroopan unioni asettaa koko painoarvonsa Strasbourgin järjestelmän taakse. Kysymys on ulkoisesta juridisesta kontrollista ihmisoikeuskysymyksissä ja perusoikeuskysymyksissä, sillä meidän järjestyksemme nyt kuuluu tämän valvonnan piiriin mikä tietysti lisää uskottavuutta sekä sisäisesti että ulkoisesti sen suhteen, miten EU on sitoutunut perusoikeuksiin. Maaliskuun puolivälin mennessä komissio on ehdottanut neuvottelumandaattia neuvostolle. Pöytäkirja 8 Lissabonin sopimuksessa vaatii tiettyjä tärkeitä takeita, joita tulee tarjota liittymisessä – siitä syystä, että meidän täytyy säilyttää ne erityispiirteet, joita unionin lainsäädännöllä on. Ja komission suositus neuvostolle ottaa täysin huomioon nämä vaatimukset. Halusin vain, hyvä puhemies, mainita näistä kaksi. On selvää, että EUn toimivaltuudet sellaisena kuin on määritelty sopimuksissa eivät liity liittymiseen sinänsä ja Liittymissopimusten säännöksissä asia täytyy selvästi mainita. Samoin EUn liittyminen ei saa vaikuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteeseen suhteessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tai sen pöytäkirjoihin tai varaumiin. Siitä syystä neuvotteluiden tulisi varmistaa se, että liittyminen luo aineellisten yleissopimuksen säännösten nojalla velvoitteita silloin, kun kysymys on säännöksistä, joita toimielimet tai unionin elimet ovat hyväksyneet. Komissio pyrkii sisällyttämään EUn joustavasti järjestelmään ja siitä syystä toiminnan tuli sisällyttää tuon järjestelmän perusominaisuudet liittymisen täytyy kuitenkin vastata kahteen vaatimukseen. Ensinnäkin, kuten jo totesin, Euroopan unionin lainsäädännön erityispiirteet täytyy säilyttää. Meidän täytyy säilyttää myös tuomioistuimen päätäntävalta, mikä on tärkeää. Mielenkiintoisia ehdotuksia on myös esitetty, joiden tavoitteena on se, että tuomioistuin silloin kun puhutaan yhteisen päätösten yhteensopivuudesta tuomioistuimen päätöksiin, ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiin, niin nämä ehdotukset voidaan muotoilla todennäköisesti niin, että ne eivät vaadi sopimusmuutoksia. Ja hyvä puheenjohtaja, niiden täytyy saada taakseen huolellinen keskustelu neuvoston työryhmässä. Ja tiedän, että Espanjan puheenjohtajavaltiona tekee kaikkensa jotta nämä keskustelut saataisiin etenemään. Toiseksi on tärkeää käsitellä sitä, että EU on erillinen juridinen yksikkö ensinnäkin sopimusosapuolena yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, että se on mukana mekanismissa, joka alun perin ei ole suunniteltu tätä tarkoitusta varten, vaan jäsenvaltioille. Siitä syystä prosessiin ja teknisiä, liittyviä muutoksia, teknisiä muutoksia on tehty, kun otetaan huomioon unionin lainsäädännön erityispiirteet näiden joukossa. Yhteisvastuumekanismi. Ja tämän mekanismin avulla unionilla on oikeus yhdessä olla mukana yhteisvastaajana – prosessissa silloin, kun unionin lainsäädäntö on kyseessä. Toimielimen puolta katsottuna haluaisin myös painottaa komission kantaa että siinä, että EUn edustajien tulisi olla mukana sopimuksen, sopimuksessa samalla tasolla kuin muiden sopimusosapuolten. Se merkitsee sitä, että se tuomari, joka valitaan jokaisen sopimusosapuolen edustajaksi, on yksi osapuolista. Ja tämä periaate varmistaa sen, että jokainen juridinen järjestelmä tulee edustetuksi tuomioistuimessa. Lisäksi se heijastelee sitä yhteistä tai järjestelmää, joka meillä on, jonka mukaisesti jokaisen sopimusosapuolen pitää osallistua, mikä taas merkitsee sitä, että meillä täytyy olla unionin puolelta valittu pysyvä tuomari, jolla on sama asema ja samat tehtävät kuin hänen virkaveljillään tai sisarillaan. Ja hyvä puhemies, sellainen tapauskohtainen tuomari, joka ottaa kantaa vain silloin, kun on kysymys unionin lainsäädännöstä, ei olisi riittävä. Miten sitten tällainen tuomari valitaan? Niin tavanomainen prosessi pitäisi ottaa käyttöön myös tässä, mikä merkitsee sitä, että Euroopan neuvoston yleiskokous valitsee tuomarin kolmen ehdokkaan joukosta, jota Euroopan unioni on ehdottanut. Me uskomme, että Euroopan parlamentin jäsenten tietyn määrän pitäisi olla myöskin mukana tässä yleiskokouksessa silloin, kun tuomarit valitaan Strasbourgin tuomioistuimeen. Haluaisin kiittää esittelijöitä AFKO ja LIBE-valiokunnasta, Jarekia ja Skollia. Aivan erinomaista yhteistyötä, työstä, jota on tehty tässä asiassa. Haluaisin kiittää kuulemistilaisuudesta, jonka AFKO järjesti 18.3. Se oli oikein hyödyllinen. Olen myös ilahtunut siitä, että neuvoston puheenjohtajavaltio Espanja on asettanut asian etusijalle. Ja siitä syystä olen varma, että voimme aloittaa neuvottelut liittymisestä kesän jälkeen varmistan sen, että komissio unionin neuvottelijana kykenee tiedottamaan parlamentille riittävästi asiasta koko neuvotteluprosessin ajan. Hyvä puhemies, en usko, että tällaisena päivänä pitää vielä kerran korostaa sitä, miten tärkeää perusoikeudet ovat Euroopalle. Ja miten tärkeitä ne ovat kaikille niille toimijoille, joita me ehdotamme. Olen vakuuttunut siitä, että unionin ei ole vaikea vastata sopimuksen asettamiin vaatimuksiin, mutta siihen liittyminen parantaa ehdottomasti perusoikeuksien suojaa Euroopassa. Ja se parantaa jokaisen yksilön suojaa, joka asuu Euroopassa. Kiitoksia komission edustaja. Nyt sitten puhujat poliittisten ryhmien nimissä. EPPstä Janaku, kaksi minuuttia. Arvoisa rouva puhemies, yhdyn täysin herra lopes kommentteihin puheenjohtajavaltion nimissä. Samoin varmaan Redding puhui asiaa. Haluan kumpaankin esittelijää kiittää heidän tekemästään työstä EUn äh, liittyminen ihmisoikeuspöytäkirjaan, ihmisoikeusjulistukseen sen pöytäkirjoihin äh, äh, ulottaa mm, ihmisoikeudet koskemaan kaikkia ja noudattelee Lissabonin sopimuksen periaatteita. Näin kaikilla on oikeus perusoikeuksiin ja perusvapauksiin joita, jotka e-, Euroopan ö, ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa valvoo ylimpänä elimenä. Paitsi että suojelua myöskin äh, on nyt sitten tarjolla äh, tällainen kansainvälisluonteinen äh, suojelutaho, käytettävissään, mikä on hyvä kolmansien maiden kannalta, koska näin voidaan varmistaa, että myöskin nämä kaikki maat kunnioittavat ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet ja perusvapaudet nousevat esiin tänään hetkellä, jolloin kolme ihmistä on joutunut menettämään henkensä ääriaineisten organisoimassa mielenosoituksessa Kreikassa hyväksyttyjä talouskriisin hillitsemiseksi otettuja toimenpiteitä, hyväksyttyjä toimenpiteitä vastaan meidän poliittinen puolueemme haluaa edesauttaa demokratian säilymistä ja sen varmistamiseksi, että demokraattiset instituutiot toimivat hyvin. Me arvostamme meille IMFltä ja kumppaneiltamme saatua, saatua, saatuja varoja ja toivomme selviävämme kriisistä. Me olemme pääoppositiopuolue Kreikassa ja me tulemme tekemään parhaamme sen varmistamiseksi, että, että nämä ääriainekset kukistuvat. Ja sitten sosialisten demokraattien nimissä Horguja Tonto 20. Puhemies, jos minun pitäisi nyt tiivistää yhteen ajatuksen se, mistä tänään puhumme, haluaisin sanoa aivan selvästi Euroopan kansalaisille, että ensimmäistä kertaa kansalaiset saavat tuomioistuimen jossa taataan heidän ihmisoikeutensa, perusoikeutensa EUn e edessä ja jäsenvaltioiden edessä silloin, kun he soveltavat yhteisön oikeutta. Ajatus on se, että Strasbourgin tuomioistuin tulee nyt kansalaisille takaamaan sen, että yhteisön oikeus ja sen täytäntöönpano kussakin jäsenvaltiossa täyttää nämä vähimmäistakeet, jotka ovat koko Euroopan ajatuksen ytimessä. Nämä minimivaatimukset, jotka ovat suorastaan Euroopan hankkeen napanuora. Kyseessä on hanke, joka perustuu ihmisten ihmisarvoon ja konkretisoituu demokratiassa, ihmisoikeudessa, sosiaalisessa val- valtiossa ja sosiaalisissa ihmisoikeuksissa. Lissabonin eh, sopimuksen kautta meillä on mahdollisuus siihen, että EU virallistaa tämän perusoikeuskirjan, aivan kuten Eurova Reding sanoi, se on kaikkein täydellisin asiakirja, jota tässä, tältä asialta on kehitetty ja, ja antaa mahdollisuuden vedota Strasbourgin tuomioistuimen. Tiedän, että tässä on vielä paljon teknisiä ongelmia, mutta haluaisin vain korostaa sitä, kuinka tärkeää on että komissio on tehnyt nopeaa tehokasta työtä ja laatinut konkreettiset valtuutukset, joiden avulla voidaan neuvotteluissa edetä. Haluaisin onnitella teitä, Rova Reding, tekemästänne työstä. Olette olleet nopea ja tehokas, aivan samoin kuin Espanjan val- puheenjohtajavaltiokin. Seuraavassa mm, toukokuun täysistunnossa hyväksymme parlamentin mietinnön tästä asiasta ja haluaisin pyytään, että seuraatte ja tuette tätä prosessia, joka on erittäin tärkeä Euroopalle. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Wikström. Kaksi minuuttia. eu anslutning till Europa. Äh, äh, äh, Euroopan liittyminen ihmisoikeusjulistukseen on ollut jo kauan esityslistalla. Nyt onneksi on toteutumassa, mistä on syytä iloita Tämä äh, äh, äh, merkitsee sitä, että perusoikeudet Euroopassa unionissa vahvistuvat ja sitä, että, että kansalaisemme eri jäsenmaissa voivat turvatummin elää arkielämänsä ja ja, my, ja, ja myöskin, sit, myöskin sitten nauttia sekä Haagin että Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen tarjoamasta turvasta. Eh, tämä eh, tietysti tulee tietysti eh, olemaan, olemaan Euroopan unionin tuomioistuimen alaista toimintaa, mikä tulee sitten omalta osaltaan varmistamaan, että Euroopan unionin kansalaiset pystyvät noudattamaan perusoikeuksia ja perusvapauksia. <clears throat> Tämä on kuitenkin harharuulo, jos kuvitellaan, kuvitellaan, että, että, että, että, että, tällä tavalla voidaan sitten sulkea silmämme ja välttää muissa maissa vallitsevilta ihmisoikeuksien loukkauksilta jos, jos äh, <clears throat> tästä tekstistä, jota Lissabonin sopimuksen äh, alussa seisoo, lähtee, että äh, puhutaan ilmaisuvapausesta ja, ilmaisu- ja mielipiteenvapausta ja muusta, että se mukaan vallitsisi, nämä, tämä, nämä vapaudet mukaan vallitsisivat kaikkialla, se ei ollenkaan pidä paikkaansa. On paljon jäsenmaita, jotka edelleen rikkovat näitä perusvapauksia ja perusoikeuksia vastaan. <clears throat> Me ruotsalaiset ja muutkin täällä parlamentissa seisomme tumput suorina ja annamme tämän tämän tapahtua. Eh, meidän on tarkoitus eh, tehostaa kansalaisten oikeusturvaa. Sen vuoksi on tärkeää, että myöskin eh, sitten toimimme yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti. On tärkeää huomata ja oivaltaa, että jäsenmaissa on paljon vielä tehtävää oman pesän siivoamisesta. On vielä paljon jäljellä, jotta, jotta tämä seison tukeutuminen yhteisiin arvoihin on todellisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Pyytäisin teitä pitäytymään puhu- puheajoissa, niin hyvät kollegat, koska meillä on erittäin pitkä esityslista tänään. Edustaja Hautala. On erittäin tärkeää, että ajattelemme ihmisoikeuksien olevan itseisarvoisia –

Äh, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien äh, suojamisen sopimukseen äh, on vain merkittävää tiettyyn pisteeseen asti, koska ihmisoikeuksien noudattaminenhan on ollut aina yksi Euroopan unionin perusarvoista. Se on ollut eurooppalaisen, lakiin ja jäsenmaiden lakiin kirjattu periaate. Mm. Tosi seikka on myöskin se, että, että, että ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen välillä saattaa nyt syntyä kilpailua tästä tästä ähm, ennakkotapauslainsäädännöstä. Äh, kannattaa nyt olla tarkkana, ettei sorruta virheisiin ja virhearviointeihin. Äh, Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkotapaus lainsäädäntö joutuu nyt sitten suurennuslasin alle, ja sitä suurennuslasia pidetään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Ja ja tämä tietysti tulee antamaan tiettyä vipuvoimaan eurooppalaisille toimielimille. Sitä kannattaa, kannattaa miettiä. Kannattaa myöskin miettiä, miten nämä kaksi tuomioistuinta toimivat yhdessä. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Morve puolitoista minuuttia. Köszönöm szépen egyszerűen nem értem emberi jogokkal foglalkozni. E, e, Kiitos puhemies. Minä ole mikään ihmisoikeus, ihmisoikeusasioista perillä olematon, ei välttämättä tiedä, mitä lisäarvoa tämä sopimukseen liittyminen nyt sitten oikein tuon EUhan on nyt sitten organisaationa siinä jäsenenä, kun mitä lisäarvoa sillä on, koska muutkin yksittäiset jäsenmaat jo ovat osan liittyneet tähän sopimukseen. Tässä saattaa olla väärinkäsityksiä. Tietenkin tässä yhteydessä pitää muistaa että ne erittäin tärkeät instrumentit, jotka nyt sitten tarjoutuvat käyttöömme Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeus- ja perusvapaussopimus, <clears throat> joka on, kuuluu tietysti Euroopan neuvostolle – jos joku rikkoo jotakin perusvapautta kohtaa, silloin ihminen voi kääntyä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen ja saada sieltä sitten oikeutta. Tämä on yksi mahdollisuus, senhän me kaikki tiedämme. Se on jo tänä päivänä kaikille tarjolla, ei siinä mitään. Se, jokaisella EU-kansalaisella on tämä mahdollisuus käytettävissä. En tiedä, onko täällä salissa joku, joka kenties tuntisi jonkun, joka olisi tätä kautta sitten oikeutta saanut Eh, eh, minäkin voisin kääntyä eh, ihmisoikeustuomioistuinten puoleen, jos jokin asia minun maassani on, on väärällä tolalla. Kiitoksia. Ja nyt sitten jatkamme yksittäisillä puhujilla. Edustaja Gall, kaksi minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa komissaari, puhemies, <clears throat> meillä on, nämä hetket ja tämä keskustelu ovat tärkeitä. Meillä on vielä tällainen voittamaton este edessämme, josta on pitkään puhuttu ja tänä, tänä päivänä puhutaan juuri komission toimivallasta – ja, <clears throat> jonka, jonka, jonka mukaan sitten EU voisi tähän ihmisoikeussopimukseen liittyä. Tästä, tämä asiakirjahan allekirjoitettiin jo 60 vuotta sitten. <clears throat> Näin tämä asiakirja antaa yksittäiselle kansalaiselle mahdollisuuden asettua haastaa oman valtionsa oikeuteen me puhuttiin, puhuimme juuri perusoikeuksista, joka onkin kaikkein tärkein tässä, sopimuskirjassa. tässä sopimuskirjossa. Tämä yleissopimus vahvistaa taas tätä perusoikeussopimusta, joka Euroopan unionissa on voimassa, mikä on erittäin tärkeää. Se varmistaa sitten oikeuksien toteutumisen. Nyt on tärkeää miettiä, mitä lisäarvoa tässä yhteydessä kansalaiselle tulee – ja sitä omassa laus, lausunnossani äh, Live-valiokunnan nimissä olen pyrkinyt selvittämään ja pyytäisinkin nyt komissiolta, että se neuvottelujen mittaan tekisi kaiken mahdollisen mahdollisen niin, että, että tämä nyt otettu askel todella toisi lisäarvoa eurooppalaisille kansalaisille ilman kuitenkaan, että herätettäisiin turhia, äh, liian äh, pitkälle meneviä toiveita Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on se, että millä, miten nämä tuomioistuimet suhtautuvat toinen toisiinsa, mistä kansalainen mitäkin, minkäkinlaista apua ja oikeutta sitten saa. On tärkeää, että myöskin tuomioistuimia uudistetaan samaan tahtiin kuin koko unionia Tämä sopimukseen liittyminen on nyt sitten ainutlaatuinen kokeilu tavallaan, minkä ei tarvitse kuitenkaan sitä merkitä, että se mikä nyt toimii jo nyt hyvin, sitä ruvettaisiin suotta tämän tapahtuman jälkeen muuttamaan ei kannata keksiä pyörää siltä osin uudestaan. Kannattaa muistaa, ettei tässä onnistu ilon huumassa ja sitten heitä lasta pesuveden mukana, ettei innosta liikaa. <clears throat> Me olemme minu, mielestäni nyt oike, oikealla tiellä ja pyytäisinkin neuvostoa ja komissiota <clears throat> tukemaan ja kannattamaan tätä nykyistä, nyt, nyt otettua askelta ja uumusta. Kiitoksia edustaja Hall. Haluaisin sanoa, että te olette ensimmäinen unkarilainen kollega, jonka olen nähnyt sen uutisen jälkeen, kun saimme uutisen koskien sitä, että, että Paul Schmidt, entinen kollegamme, on valittu Unkarin parlamenttiin. Tulemme kaipaamaan häntä. Pyydän, että välitätte hänelle virallisesti onnittelumme. Olen varma, että hän tulee hoitamaan tehtävänsä erittäin hienosti Unkarin parlamentin puhemiehenä. Nyt annan puheenvuoron edustaja Flasikova Kratkossa pripajam ku gratulatsiin. Puhemies, minäkin haluaisin onnitella herra Schmidtiä. Sitten asiaan, vaikka kaikki unionin jäsenmaat ovat sopimuksen ja osapuolia EUn liittyminen kokonaisuutena merkitsee uutta ulottuvuutta ihmisoikeuksien suojeluun unionissa, mutta se merkitsee tämän lisäksi myös hyvää myönteistä poliittista ja juridista signaalia unionin ja muun Euroopan vahvistamiseksi. Haluaisin tukea ajatusta, jonka mukaan liittyminen yleissopimukseen on seikka, jos olisi ajateltava myös sosiaalisten oikeuksien globaalia hyväksymistä. Esimerkiksi tämä tarkistettu eurooppalainen peruskirja, niin eh, tämä olisi mielestämme suuri askel eteenpäin. Sitten eh, on ajateltava Euroopan neuvoston, Euroopan unionin poliittista edustusta. Parlamentinkin pitäisi olla aktiivinen, olen tästä yhtä mieltä. Pelkään kuitenkin, että tämä prosessi on monimutkainen, kaikki ne yksityiskohtineen olen yhtä mieltä innostuksesta. ja haluaisin kiittää neuvostoa sen toiminnasta, mutta meidän on varmistauduttava siihen, että prosessista tulee hyvin monimutkainen ja meitä odottaa vielä paljon työtä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Mikalski. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin toiminta pohjautuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle mikä on yksi kaikkein hienoimmista toimielinten elementeistä. Mutta minusta vaikuttaa siltä, että nyt puhutaan aivan liikaa omien kansalaistemme ihmisoikeuksista. Edustaja Benjova totesi tämän, kuten myös edustaja Wikström. Minusta me emme tee riittävästi sitä, mitä edustaja Hautala totesi, eli että varmistaudumme siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan EUn alueen ulkopuolella – Minusta EU ei tee tässä suhteessa riittävästi. Kannata sitä, että EU liittyy sopimukseen ja minusta se johtaa siihen, että meillä on yhä suurempi johdonmukaisuus siinä, millä tavalla ihmisoikeuksia täytäntöön pannaan EUn alueella. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kun uusia oikeuksia myönnetään, niin vapautta ei saa rajoittaa. Ymmärrän, että kyseessä on akateeminen keskustelu, mutta kyseessä on kuitenkin tärkeä asia. Ja sekä parlamentaarikkojen että tuomareiden täytyy olla siitä täysin tietoisia. Kiitoksia sitten edustaja Wertman, yksi minuutti. Ja, danke Kiitoksia paljon. Hyvä äh, kollegat, Lissabonin sopimuksen kuudessa artiklassa todetaan, että, että, että Euroopan unioniin äh, tulee äh, liittymään tähän ihmisoikeusten ylisopimukseen. Tämä on erittäin merkittävää. Ajatellaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutumista Euroopassa. Tämä, tässä oikeusjärjestelmässä kansalaisten perusvapaudet vahvistuvat ja tällä tavalla kansalaiset on saaneet käyttöönsä instrumentit siltä varalta, että heidän perusoikeuksien rikotaan. Pidämme erittäin myönteisenä tätä perusoikeussopimukseen liittymistä. Ja, ja se tämä parantaa myöskin EUn uskottavuutta ulkopuolisten silmissä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia. Edustaja Drzaskovski. Muchas, uh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää molempia esittelijöitä, Kinga Gallia ja Gita, Euroopan komissiota ja puheenjohtajavaltiota. Paljon kiitoksia tästä erittäin tarpeellisesta työstä. Kun puhuttiin liittymisestä uh, ihmisoikeusyleissopimukseen ja Euroopan unionista viimeisen kymmenen vuoden ajalta, niin hyvin paljon on puhuttu. On puhuttu siitä, millä tavalla Euroopan yhteisön tuomioistuin ja ihmisoikeustuomioistuin joutuvat kilpailemaan keskenään. Saattaa olla, että meillä tässä toimivaltapuolella onkin tiettyjä ongelmia. Euroopan tuomioistuimen autonomia saattaa joutua kyseenalaistetuksi. Mutta uskoisin, että me voimme joutua myös tilanteeseen, jossa nämä kaksi tuomioistuinta voivat täydentää toinen toisensa työtä – ja näin pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voisimme välttää tällaisen hierarkkisen ajattelun ja koordinoida nämä kaksi ihmisoikeuksia suojelevaa instituutiota. Äskettäiset trendit, joissa tuomioistuin itse asiassa seuraa oikeustapauskäytäntöä Strasbourgin tuomioistuimessa ja päinvastoin, niin mielestäni nämä kaksi järjestelmää elävät hyvin rintarinnan, eikä noita, eivätkä nuo pelot ole perusteltuja. Äskettäinen tuomio, joka äskettäin esitettiin Bosforuksesta, tuomioistuin totesi, että ei tarvitse ottaa uudelleen tarkastelun tätä, koska EU on tarjonnut jo riittävän suojan tason. Sitten tuleekin kysymys siitä, että miksi sitä tarvitaan. Ja kollegamme täällä jo sen ottivatkin esille. Kyllä me tarvitsemme sen myös symbolisista syistä, mitkä ovat tärkeitä, mutta luonnollisesti myös siitä syystä, että koko ihmisoikeussuoja Euroopan unionissa kasvaa kansalaisten silmissä. Kansalaiset voivat hyötyä näin EUn toimista, ei pelkästään jäsenvaltioiden toimista, kuten tällä hetkellä on asianlaita. Silloin kun yhteisö- kansallisella tasolla ei ole riittävää toimintaa tai kyseistä tuo elintä ei voida viedä oikeuden eteen. Ne ovat näitä uusia tilanteita, joissa voidaan hyötyä. Olemme liittyneet sopimukseen, koska haluamme lisätä ihmisoikeussuojaa, emmekä halua vesittää tuon järjestelmän uskottavuutta. Siitä syystä me tarvitsemme lojaliteettia. Ja näin ollen meidän täytyy myös hyödyntää sitä, mitä unionilainsäädännössä on sanottu, ja meidän tulisi teke- pyrkiä tekemään parhaimpamme, jotta asia voidaan kirjata lainkirjaimen. Lopuksi haluaisin kiittää kovasti Euroopan komissiota siitä, että se on asettanut ihmisoikeuspääosaston toimintaan. Muistan, miten opiskelijana luin Joe Weilerin artikkeleita ihmisoikeuksien suojelemisesta. Ja niissä todettiin, että jos mitään täytäntöönpanoa ei tule säännösten lisäksi, niin ei onnistuta tässä. Mutta nyt me olemme päässeet näin pitkälle ja toivottavasti pääsemme eteenpäin ja saamme paremman ihmisoikeussuojan Euroopan unionin kuin mitä se tällä hetkellä on. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Edustaja Kiitoksia kovasti, puhemies. Minulle eh, on suuri ilo on nyt eh, todeta, että kun Euro, että Euroopan unioni on liittynyt yhteen perustavaa laatua olevaan eh, yleissopimukseen, näin lisää ja parantaa mm, uskottavuuttaan ja no- imagoaan kolmansien maiden silmissä. Täytyy muistaa, että tässä e, e, e, Eurooppa, Euroopan neuvosto tässä Euroopan ihmisoikeuksien julistamisessa ei suinkaan ole mikään luokan primus täytyy että sitten punnita tätä sopimusta tarkemmin suhteessa muihin kansainvälisiin sopimuksiin. Näin EU voi sitten parantaa omaa ihmisoikeustilaansa. Toivotaan, että EU muodostuu sitten oikeuden, vapauden ja tasa-arvon alueeksi ajatellaan ihmisoikeuksien suoja. Meidän pitää ylläpitää myöskin alueellisten, kansallisten ja muiden vähemmistöjen asiaa. Ja erityisesti vähemmistöjen suoja on erinomaisen tärkeä. tämä, nämä sopimukset hahmottavat vain vähimmäis oikeudet, vähimmäisstandardit perusoikeuksille, ihmisoikeuksille, mehän me olemme myöskin Euroopan neuvoston äh, jäseniä ja monet jäsenmaat, useimmat jäsenmaat ovat tietenkin myöskin nämä samaiset asiakirjat jo omien valtionsa puolesta allekirjoittaneet äh, tässä vain vahvistetaan jo äh, sovittujen vapauksien vahvistamisesta. Kiitoksia. Tämä olikin viimeinen puheenvuoro puhujalistalla henkilökohtaisista puheenvuoroista. Ja nyt siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Kuusi kollegaa on pyytänyt puheenvuoron, vaikka työjärjestyksessä puhutaan viidestä, niin eiköhän kuitenkin päästä. Pyydän teitä rajoittumaan yhteen minuuttiin, koska sen jälkeen katkaisen mikrofonin ensimmäisenä edustaja Batsescu. Eh, kiitoksia eh, eh, puhemies. Komissaari Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon edellytti myöskin Euroopan unionin jäsenyyttä Euroopan unionin tai ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelmisessa tehtyyn sopimuksen yleissopimukseen. Ää, tässä annetaan kansalaisille turva myöskin toimielimiä vastaan, koska jäsenmaathan ovat jo tulleet luovuttaneeksi paljon päätösvaltaansa Euroopan unionille, Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburgissa säilyy kaikkein korkeimpana tuomioistuimena. Romania on, on allekirjoittanut perusoikeus- ja perusvapaussopimuksen jo vuonna 1993. On tärkeää muistaa, että Romanian perustuslain artikla 23 määrää, että ihmisoikeussopimukset, joita Romania on allekirjoittanut, käyvät kansainvälisen lain edellä. Kiitoksia sitten kollega Tabajdi. Kiitos. gracias. Eh, Biztos asszony, nagyon fontos az... No niin, rouva komission jäsen, pidän erittäin tärkeänä, tärkeänä sitä, että Euroopan neuvosto voi toimia edelleen hyvällä, sopivalla, sopivaksi ja hyväksi koetulla tavalla. Et sillä on tavallaan valvova silmä toisaalla ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen turva turvalla Euroopassa on Euroopan neuvostossa valvojansa, mutta kuitenkin poliittinen vastuu lepää EUn harteilla. Haluaisin kuitenkin huomauttaa ja muistuttaa asiasta, josta Rova Galkin jo mainitsi, eli näistä tästä ennakkotapauslainsäädännöstä, case lawsta, Tässähän on kysymys e, välineistä ja instrumenteista, joita ei ole EUn oikeuteen kirjattu. Näin ollen on erittäin tärkeää saada puitesopimus vähemmistöistä. Muista, pitää muistaa, että 6-8 prosenttiin prosenttia eurooppalaisista on vähemmistöjä. Kiitoksia sitten edustaja Bilbao. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella edustaja Hauregia hänen tekemästään erittäin vakavasti otettavasta työstä. Näiden mietintöjen kautta selvitetään instituutiollisia operatiivisia ongelmia, jotka, jotka liittyvät EUn liittymiseen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Jo 30 vuoden ajan komissio ja parlamentti hyväksyivät päätöslauselmat, joissa pyydettiin tätä liittymistä. Nyt jäsenvaltiota on jo 27 ja kukaan ei kyseenalaista liittymistä tähän sopimukseen – periaatteiden yhtenäisyys onkin perusta koko Euroopan unionin identiteetille ja poliittiselle kohesiolle. Kun joudumme kriisiin, tulee poliittisia ja myös taloudellisia ongelmia. Kaikkien ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien perust- puolustaminen kaikissa olosuhteissa ilman epäröintiä merkitsee demokratian ja edistyksen puolesta tekemi- työn tekemistä. Kaikki väkivalta, pakottaminen ja totalitarismi on tuomittava. Tätä ei pidä unohtaa. Tämä oli EUn hankkeen ensimmäinen tarkoitus. Tämän on oltava meidän suuntamme. Pyydän komissiota ja neuvostoa tekemään työtä tämän puolesta. Anteeksi vain puhemies, mutta haluaisin vielä osoittaa surun valitteluni Kreikan uhrien omaisille. europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest Ihmisoikeus- ja perusoikeussopimus on yksi Euroopan unionin ihmisoikeuslainsäädännön pilareista. Ja se on ollut myös inspiroivana lähtöajatuksena ihan Euroopan unionin perustamisesta lähtien. Sen avulla on suojeltu köyhiä ja vainottuja. Äskettäin kuitenkin monet päätökset ovat johtaneet kyseenalaistamiseen. Viime vuonna käytiin valtavasti keskustelua ja vastustettiin tuomiota, jossa kiellettiin krusifiksien käyttöä julkisilla paikoilla. Minun mielestäni Euroopan unionin liittyminen tähän sopimukseen pitäisi johtaa siihen, että aloitamme keskustelun varmistaaksemme, että tämän tyyppinen väärä ihmisoikeusten ymmärtäminen ei jatku tulevaisuudessa. Kalinowski. Kiitoksia seuraavana edustaja Kalinowski. Panie przewodniczący, Parlament Europejski po wielokroć podejmował rezolucje. Euroopan parlamentti on monissa yhteyksissä hyväksynyt päätöslauselmia, joissa on e, tuomittu er-, ihmisoikeusrikkomuksia eri puolilla maailmaa kuitenkin joudumme toteamaan, että me Euroopan unionina e, emme kykene huolehtimaan omissa jäsenmaissamme tapahtuvista ihmisoikeusrikkoomuksista. Aivan hiljakkoin e, e, Liettuan eettinen komitea tuomitsi kollegamme Tomaszewskin Äh, siksi, että hän julkisi, julkini kysyä puheenjohtaja Barosilta vähemmistöoikeuksista. Äh, en, en tiedä sitten, äh, muuttaako tähän sopimukseen liittyminen mitään. Tarvittaisiin paljon tiukemmat vähemmistöoikeusstandardit kuin meillä konsanaan on tämän sopimuksen puitteissa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Papa Nikolaus. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ καταρχάς να εκφράσω τη βαθιά... Kiitoksia, hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin esittää suuret surun valitteluni siitä syystä, että kolme Kreikan kansalaista on tänään kuollut Kreikassa rauhallisen mielenosoituksen seurauksena, jonka järjestettiin siis järjestettiin ihmiset, jotka haluavat paremman tulevaisuuden. Siellä oli ääriaineksia mukana ja nämä yksilöt raasti riistivät toisten elämän. On traagista ironiaa, hyvät naiset ja herrat, että tänä päivänä puhutaan siitä, miten laajennetaan ja syvennetään sitä järjestelmää, jonka avulla voidaan suojella ihmisoikeuksia, Euroopan unionin kansalaisten ihmisoikeuksia. Viittaan siihen, että keskustelemme EUn liittymisestä – yleissopimukseen. Hyvät naiset ja herrat, vaikka Strasbourgin tuomioistuin toimisikin hyvin, jos me haluamme varmistautua, että ihmiset ovat Euroopan ytimessä, niin silloin silloin ytimessä pitäisi olla nimenomaan solidaarisuus jäsenvaltioiden kansojen, solidaarisuus, jota me myös Kreikassa niin kovasti kaipaa. Näin olemme päättäneet tämän keskustelun ja nyt annan puheenvuoron neuvoston ja komission edustajille keskustelun päättämiseksi. Lopet eh, Garrido neuvoston nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Melkein kaikki puheenvuoron käyttäneet edustajat antoivat tukensa sille, että Euroopan unioni allekirjoittaisi Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen. Olemme heidän kanssaan yhtä mieltä. Haluaisin viitata nyt kahteen puheenvuoroon, jotka mielestäni osoittivat varautuneisuutta tai vastustusta tähän liittymiseen nähden. He pitävät sitä joko vaarallisena, niin unionin valtuuksia kohteen tai tarpeet on no, niin kuin Norva Morvai sanoi. Haluaisin, e, niin herra Thiobro pitäisi pitää pelata, piti sitä vaarallisena. Haluaisin vastata heille molemmille. Herra Thiobron mukaan ei ole mitään ongelmaa siinä, että Strasbourgin tuomioistuin voisi puuttua unionin toimivaltuuksiin, niin eihän tämä ole mikään ongelma. Sehän sanotaan Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa kahdeksan. Ei tämä merkitse sitä, että Euroopan unionin elinten toimivaltuudet tätä kautta jotenkin muuttuisivat. Tähän ei siis liity mitään ongelmaa. Tämän lisäksi työryhmässä on, ollaan käsittelemässä tätä niin sanotun yhteisövastaajan mekanismia, eli että Euroopan unioni sekä jäsenvaltio silloin, kun on kanne esitetty Strasbourgin tuomioistuimeen, joka on kohdistuu tähän, tätä valtiota vastaan. Silloin tätä sovellettaisiin. Sitten tähän liittyy myös resurssien leppuminen ennen lu- ihmisoikeustuomioistuimen menemistä. Tämä, nämä ovat kysymyksiä, joita työryhmässä työstetään teknisellä tasolla juuri siksi, että mitään epäilyn häivää ei jäisi sille, että, että tämä tuomioistuin puuttuisi EUn toimivaltuuksiin, vaan se vain toteaa, onko rikottu Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta. Sitten Rova Morvain argumentti, hän sanoi, että minä voin vastustaa oman viranomaiseni Mm, päätöstä ja mennä Strasbourgin tuomioistuimeen, miksi EU pitäisi allekirjoittaa tämän minun mielestäni. Tämä on aivan selvä asia. Euroopan unionilla on toimivaltuuksia, joita jäsenvaltioilla ei ole. Ei EUlla ole pelkästään nykyisiä toimivaltuuksia, vaan ne ovat myös lisääntyneet. EUsta on tullut elin, joka tekee päätöksiä direktiivien asetusten päätösten kautta, jotka voivat rikkoa ihmisoikeuksia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta juuri tästä syystä, kun EUsta on tullut yhä voimakkaampi elin, se edellyttää, että, siihen, että myös EU alistuu Strasbourgin tuomioistuimelle aivan samoin kuin jäsenvaltiotkin. Edelleen Strasbourgin tuomioistuimen historia ja oikeuskäytäntö on ollut erittäin myönteistä Euroopan kansalaisille. ihmisoikeusyleisneuvosopimus, jota tuomioistuin toteuttaa, on aika vanha. Se on vuodelta 50. Se on Roomasta perua sekin. Sitten sitä on täydennetty joillakin pöytäkirjoilla. Se on siis vanha sopimus, mutta oikeuskäytäntö on erittäin rikasta ja se on muuttanut jäsenvaltioiden perustuslaillisten ja korkeimpien oikeuksien oikeuskäytäntöä ja luonut yhteistä doktriinia ja yhteistä oikeuskäytäntöä, joka on tärkeää, kun tulkitaan tuo ihmisoikeuksia Strasbourgin ja Luxemburgin tuomioistuimien välillä. Meistä on aivan oikeutettua, että EU allekirjoittaa tämän yleissopimuksen. Se tulee suojelemaan paitsi jäsenvaltioiden kansalaisia, myös unionin ulkopuolelta tulevia ihmisiä, joita pidetään täällä ulkomaalaisena, koska yleissopimuksella suojellaan kaikkia henkilöitä, jotka ovat yhden jäsenvaltion oikeusjärjestelmän alaisia kun unioni tekee päätöksiä. Siis se ei koske ainoastaan näitä kansalaisia, vaan myös muita henkilöitä. Myös he nauttivat yleissopimuksen suojaa, mikäli unioni sen allekirjoittaa. Olemme tyytyväisiä siitä, että täällä vallitsee konsensus siitä, kuinka tärkeää on mennä eteenpäin komission esittämien valtuuksien kanssa – Kuten edustaja Hauregi sanoi, tästä tätä tullaan käsittelemään Euroopan parlamentissa. Haluaisin e, onnitella herra Hauragia ja muita, muita edustajia, jotka ovat työstäneet asiaa. Espanjan puheenjohtaja valtion kanta on, että tämä komission pohjalta annettu valtuutus, jonka joka pitäisi hyväksyä ministerineuvostossa, sisä- ja oikeusasioiden mini- e, neuvostossa neljäs päivä kesäkuuta. Kiitoksia. Kiitän Lopez Garridoa. Keskustelun päättää komission edustaja Vivian Reding. Thank you, President. Um... Kiitos, puhemies. Aivan aluksi haluaisin ilmaista täydellisen kannatukseni, yksimielisyyteni sen suhteen, mitä Espanja äsken puheenjohtajavaltion ominaisuudessa sanoi, koska minun sanat olisivat toineet olla minun omiani. Haluaisin myöskin kiittää parlamentaarikkoja, jotka ovat käyneet hyvin myönteisessä hengessä tätä keskustelua korostaakseen perusoikeuksien tärkeyttä nehän muodostavat koko unionimme perustan. Ja ovat myöskin korostaneet sitä, miten tärkeää, että kaikkien yksittäisten kansalaisten oikeuksien tehokkaampi turvaaminen on vain askel eteenpäin. Haluan kiittää molempia esittelijöitä, jotka ovat tehneet hyvää työtä, jotta parlamentti on paitsi taipunut tähän perustehtäväänsä. Meidän täytyy tietysti keskustella. Nämä neuvottelut ja keskustelut vievät kauan, mutta nyt meillä on sitten toimeksianto ja valtuutus tehdä näitä. Sen jälkeen sitten kun neuvottelut on saatu valmiiksi, sitten käynnistyy ratifiointiprosessi Äh, äh, arvelen, äh, puhemies, että tänne joudun toki mielelläni palaamaan vielä moneenkin otteeseen kertomaan nykytilanteesta, kulloisestakin tilanteesta, missä on saavutettu edistystä, saavutettu edistystä, missä on taas kompastuskiviä ja mutkia matkassa. Olen vakuuttunut siinä, että parlamentin edustajat tulevat meitä auttamaan yhteisen, yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa, eli perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavan Euroopan saavuttamisessa. Niin, tämä on ehdottomasti varmaan meille yhteinen ilo. Hyvä komissio. Seuraava kohta.